Commissione in passato dove gli assistenti sono portati da deputati, impedendo ai deputati certe cose che sono arrivate. Per cui... Eh, Guten Morgen, meine Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat. Minun tänä aamuna ylimääräinen kokous, on erityisen iloinen siitä, että meillä tämä on täällä nyt riittävä määrä paikalla kokous on tarpeellinen siksi, että neuvosto on tehnyt päätöksen ja meidän täytyy reagoida. Kiitos siitä, että tulitte paikalle. Esitystä on erittäin lyhyt. Tarkoituksena on äänestää mitään. Onko teillä mitään toivota esityslistan muuttamiseksi? Ellei ole, niin esityslista hyväksytään sellaisenaan. Tarkoituksena on se, että ennen kuin käsittelemme asiaa, ilmoitusasioita, täällä on kaikki muut kokouksen normaalisti käytettävät kielet käytössä paitsi maltan kieli. Sitten lyhyesti kertomus kolmikataneuvotteluista. Kolmikataneuvotteluissa tällä hetkellä käsitellään geneettisten resurssien käyttöä ja oikeudenmukaista jakautumista ja hyödyn jakamista. Biologinen monimuotoisuus on kyseessä, niin ikään tämä Rova Bellierin mietintö. Kolmessa kolmikantaneuvottelu on nyt tulollaan 28. marraskuuta kello 18.30 illalla. Kolmikantaneuvotteluissa käsitellään niin ikään kollega Utskin mietintö, joka liittyy ajoneuvoihin ja päästöihin. Tästä on päästy sopuun. Torstaina 5. marraskuuta sopu syntyi kolmikanta keskusteluiden avulla. Lisäksi kliiniset kokeet on asia, josta käytiin neuvottelua eilen tämän Glenis Vilmotin mietintö. Ja kaksi muutakin neuvottelua on meneillään. Kenties seuraavassa triokessa jo päästään eteenpäin taikka sopuun, mutta asiat ovat kovin monimutkaisia. Kolmikantaneuvottelut on määrä järjestää myös kiintä. Niitä määrä jatkaa joulukuun alkupuolella vielä. Sitten fluorisoivat kaasut, Eichhautin mietintö, sitäkin käsitellään kolmikantaneuvottelussa ja kolmassa keskustelu tästä käydään 27. marraskuuta kello 19 eteenpäin. Tämä puheenjohtajan, ilmoitu, puheenjohtajan ilmoituksista ja toivottavasti tässä kolmikanta neuvottelussa vielä päästään eteenpäin ja sopuun. Tämän päivän kokouksessa meillä on yksi ainoa tärkeä asia esittelemme. Kyse on äänestys, jolla muutetaan jotakin direktiivejä, jotka liittyvät maatalouteen, sosiaalipolitiikkaan, ympäristöpolitiikkaan ja kansanterveyteen. Muutokset ovat tarpeen siksi, että majoiden asema suhteessa Euroopan unionin on muuttunut. Eurooppa-neuvosto päätti nimittäin, että majot ei ole vai tässä tulee unionin äärialue tammikuusta ensi vuodesta eteenpäin. Ja meidän täytyy nyt pitäytyä aikarajoissa ja hoitaa tämä asia kuntoon oikea-aikaisesti. Siksi meidän täytyy äänestää tästä mietinnöstä tänään kokouksessamme. Herra Grotte, valiokunnan puheenjohtaja, joka myöskin esitteli, valitettavasti päässyt tänne paikalle ja toteaa että tämä on aivan ensimmäinen äänestykseni, joten pyydän teiltä kaikilta tukea, jotta tämä äänestys saadaan hoidettua kunnialla lävitse. Kiitän teitä jo etukäteen ymmärryksestänne ja kärsivällisyydestänne. Nyt mennään sitten äänestykseen. Ensin täytyy varmistaa, että olemme päätösvaltaisia tarpeeksi. Jäseniä on paikalla. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Jos nyt otetaan tämän äänestyksen juridinen luonne, niin me olemme siis päätösvaltaisia. Jetzt die ähm, Bekanntgabe, wir müssten 18... Meitä ei ole 18 ja meitä on enemmän kuin 18. Meitä on parisen kymmentä, joten tämä riittää. Joten äänestykseen sitten. Otamme tarkistuksesta numero 9 ja Regi ykkösestä yhtenä ryhmänä puolesta vastaan hylätty. Sitten artikla 1, tarkistus 13 ja 2 puolesta vastaan. Artikla 1 siis. Änderungsantrag 2. Tarkistus 2 ja 13 yhtään ryppäänä. Also wir stimmen zusammen. Äänestetään yhdessä tarkistuksista 2, 13 sekä tarkistuksesta 4, joka on regivalikunналta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 3 raukeaa. Tarkistus 5. Olet poliittiselta valiokunnalta puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 4. Raukea. Tarkistus 6. Regivalikunnalta puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 14. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 15 ja tarkistus 5. Ne ovat identtiset. Ja tarkistus 7 regivalikunnalta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus on 15. Alakohta 2 puolesta vastaan. hylätty. Tarkistetaanko tämä koneellisesti? Koneäänestys. Tarkistus 15. Äänestys päättyy. neljä ääntä, 12 puolesta, 12 vastaan. Näin ollen tämä on hylätty. Sitten siirrymme eteenpäin tarkistukseen 6 ja regi, regin tarkistuksen 8 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus numero 7 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 kahdessa osassa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan, raukea. Tarkistus yhdeksän, siitä ei tarvitse äänestää. Ja nämä muut tarkistukset on jo hoidettu, ne ovat rauenneet siis, joten siirrymme tarkistukseen 21 Tähän on tehnyt teknisen suullisen tarkistuksen. Juuri sanoin äsken, että ensimmäinen tammikuuta tämän pitäisi astua voimaan, niin me äänestämme tästä asiasta vasta joulukuussa täysistunnossa, joten tästä saattaa syntyä ongelmia, mikäli tässä nyt on 20 päivää aikaa voimaan astumiseen. Siksi tekisin suullisen tarkistuksen, joten 20. päivä poistetaan tästä tekstistä, joten teksti lukeekin seuraavalla tavalla. Direktiivi astuu voimaan päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu universisessa lehdessä ja että tämä pätee 1. tammikuuta 2014 eteenpäin. Näin muutettu tarkistus. Oletteko sen, tai siis pyydän, että äänestätte sen puolesta. Puolesta hänet siis vastaan. Tyhjää. Näin olen hyväksytty. Sitten Johdantosan kappaleita tarkistus 10 puolesta vastaan. Vast, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 2 regivalikunnalta puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 3 regivaliokunnalta puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1 raukeaa, joten siirrymme tarkistukseen 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys sitten koneellisesti. Näin muutettu ehdotus. Siitä nyt äänestämme koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 annettua ääntä, 17 puolesta 6 vastaan. Näin ollen tämä näin muutettu ehdotus on hyväksytty. Sitten vielä loppuäänestys lainsäädäntö päätöslauselmaesityksestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 annettua ääntä, 20 puolesta. Ei vasta ääniä eikä tyhjää äänestäneitä. Hyvät kollegat, näin ollen tämä mietintö on hyväksytty. Nyt asiat voivat edetä tämän myötä. Kiitän teitä lämpimästi. Kiitän myöskin siitä, että näin nopeasti ja ripeästi saatiin asia hoidettua ja kiitos siitä, että autoit minua tässä. Kokous päättyy tähden. seuraavassa kokous järjestetään 27. marraskuuta kello 9. 9. yhteen seuraava kokous. Kiitoksia myöskin sihteeristölle. Kiitos paljon.